Come on. No, no, no, no, no. It was in, in the program. So, shall we start and... Joten ehkä me aloitamme. Ja ministerin kanssa käydyn keskustelun jatkoksi Albaniasta keskustelemme nyt päätöslauselmaesityksestä, joka koskee Albanian integroitumista Eurooppaan. Ja haluaisin pyytää herra Tsuntisia, joka on esittelijä, käyttämään puheenvuoron lyhyen esitykseen ehdotuksestaan. Joten herra Tsuntis, puheenvuoro on teillä. Herra puhemies Pyydän anteeksi, että pääsemme aloittelemaan hiukan aikataulussa myöhässä. Minun piti olla toisessa kokouksessa läsnä ja luulin, että minun aikani täällä koittaa vähän myöhemmin, mutta no, nyt kysyisinkin, että kuinka paljon aikaa minulla on tämän asiakirjan alustukseen liittyen. Haluaisin sanoa, että ehkä viidestä seitsemään minuuttia, eli aika runsas kätisesti kuitenkin. No vielä kerran oikein paljon kiitoksia. Niin, muistuttaisin teitä siitä, että Albanian jäsenyysnäkymät liittyvät läheisesti siihen, että viime kokouksessahan me kävimme Albanian hallituksen edustajan kanssa mielenkiintoista ajatusten vaihtoa ja eräät kollegat, jotka aamupäivälläkin olivat läsnä tässä kokouksessa, esittivät kysymyksiä Albaaniassa tapahtuneisiin muutoksiin liittyen. No, te olette saaneet tämän tekstin käyttöön ja nyt jään suurella mielenkiinnolla odottamaan teidän kommenttejanne. Minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että mitä itse perusperiaatteisiin tulee, niin olemme kaikki samoilla linjoilla, mutta tietenkin tekstiä voidaan aina vielä hioa. Vielä kerran kiitokset kaikille niille, jotka ovat tukeneet minua. Erityisesti suurkiitos kuuluu sihteeristön edustajalle Eevalle. Olen ollut myöskin tiivissä yhteydessä komission edustajiin sekä Albanian lähetystöön, kun pyrin pitämään asiakirjan mahdollisimman ajan tasalla. Ja myöskin kun hiljattain kävin Albaaniassa, niin keskustelin siellä poliittisten johtajien ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa Eli sitäkin kautta olen voinut päivittää tätä asiakirjaa. En keskustellut siis ainoastaan hallituksen edustajien kanssa, vaan myös opposition edustajien kanssa ja myös keskeisimpien Euroopan asioista vastaavien ministereiden kanssa kävin keskusteluja. Ja kuten sanottu, myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajia olen tavannut, järjestöjen edustajia, Edustajat, jotka taistelevat lapsikauppaa vastaan, journalistijärjestön, naisasiasta vastaavan järjestön kanssa myöskin kävin keskusteluja. Ja nämä keskustelut oikeastaan tukivat sitä omaa olettamustani, jonka mukaan – kansalaisyhteiskunnan kehitys ei ole vielä päässyt riittävän pitkälle. Meidän tulee joka tapauksessa korostaa parlamentin tuen merkitystä. Eli me lähdemme siitä olettamuksesta, että liittyvinä jäseninä tulevat jatkossa olemaan Länsi-Balkanin maat ja heitä tulisi siis tukea, koska se taas lisäisi heidän pyrkimyksiään. Meidän tulee tukea Albanian puolueita silloin, kun demokratisointiprosessia yritetään edistää ja maata ylipäätään kehittää. Mielestäni on tärkeää myöskin vaalia hyviä naapuruussuhteita. Me käsittelemme sellaisiakin kysymyksiä, jotka eivät liity ainoastaan Albaniaan, kuten esimerkiksi salakuljetus, rahanpesu, järjestäytynyt rikollisuus. Mutta kuten sanottu, me tarvitsemme yhteistoimia ja ongelmia ratkaisemalla koko alueen tilanne vakautuu entisestään. Ja nyt on havaittavissa, että Euroopan unioni ja Euroopan parlamentin on tuettava maata rahoitusvälineen, jotta ongelmista todellakin jossain vaiheessa päästään eroon. Analyysipuolestakin on keskusteltu pitkään. Vaalien jälkeenhän tilanne on muuttunut. Tilanne on ikään kuin umpikujassa ja Ilmeisesti tästä umpikujasta ei tahdota millään päästä ulos ja hallitus ja oppositio ovat napit vastakkain ja kiistelevät vaalituloksen oikeellisuudesta. Ilmeisesti tästä tilanteesta ei ole ulospääsyä. Ja minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että tämä poliittinen järjestelmä ontuu sitä on muutettava. Ja tässä tilanteessa ei voida lähteä käsittelemään muita poliittisia ja institutionaalisia kysymyksiä. Tämä tietenkin taas jarruttaa omalta osaltaan uudistuspyrkimyksiä. Ja haluaisin muistuttaa teitä myöskin siitä, että herää kysymys, mitä EUn toimielimet, muun muassa parlamentti, tekevät ja voisivat tehdä. Jotku ovat sitä mieltä, että meidän toimia tulisi kritisoida, mutta jos nyt lähdemme kritiikin tielle, niin sekin voitaisiin taas tulkita väärin, varsinkin Albaaniassa, ja se saattaa johtaa entistä huonompaan tilanteeseen. Tilanne on muutenkin kärjistynyt. Eli meidän tulisi tehdä kan- kaikkemme, jotta tästä umpikujasta päästään ulos. Ja että poliittinen monimuotoisuus tulee vaalittua. Ja meidän täytyy muistaa, lähitulevaisuudessa ovat myöskin kunnallisvaalit tulossa. Ja vaalit eivät välttämättä onnistu. Niiden toteuttaminen voi olla hankalaa, jos prosessit eivät ole toimivia. Eli yhteenvedonomaisesti voin todeta ensinnäkin, että tärkeä kysymys on viisumikysymys. Viisumivapaus pyrkimyksiä meidän tulisi tukea, ja komissiohan tätä itsekin ehdottaa. Eli tämä komission viimeisin luonnos viittaa tähän mahdollisuuteen, eli että mahdollisimman pikaisesti viisumi pitäisi päästä eroon. Mutta kun viisumivapautuksesta keskustellaan, niin meidän pitää pitää aina kirkkaana mielessä kaksi seikkaa. Yhtäältä se, että jos sitten yksi, kaksi albaanialaiset voivat muuttaa maasta viisumitta. No monethan tekevät näin, mutta mitä tapahtuu näille henkilökohtaisille tiedoille? Voidaanko var- olla varmoja, että tiedot ovat turvassa me uskomme, että tietoturvalainsäädäntö on olemassa, mutta miten sitä käytännössä sovelletaan, se on toinen kysymys. Ja mitä Euroopan parlamentti voi asian tiimoilta tehdä? Voin palata tähän myöhemmässä vaiheessa, mutta herää kysymys, että miten varmistamme, että lakeja myöskin käytännön tasolla noudatetaan. Sitten kolmas huomio tähän loppuun, ja se liittyy taloudelliseen tilanteeseen. Myönnettäköön, että niin kuin monilla muilla osa-alueilla, joihin olen jo viitannut, niin tälläkin saralla on päivitystä tehtävä. Meidän täytyy aina muistaa, että Albania kriisin keskelläkin on voinut osoittaa kasvun merkkejä, mutta mihin tämä kasvu perustuu. Siitä ei ole varmuutta, mutta voidaan kuitenkin sanoa, että osa maan taloudesta perustuu kreikkalaisiin ja in, italialaisiin investointeihin. Jos kyseiset maat joutuvat kriisin kourissa taistelemaan, niin niillä voisi olla välillisiä vaikutuksia Albanian tilanteeseen. Lisäksi on huomioitava, että ulkomaiset investoinnit ovat vähentyneet. Olen valmis tarkistamaan tätä tekstiä näiltä osin, kunhan päivitettyä tietoa on tarjolla. Ja sitten katsotaan, miten tämä kokonaispaketti toimii. Sitten yksi seikka, josta keskusteltiin jo aamupäivän kokouksessa, eli energia ja ympäristön suojelu. Ja tähän päätänkin alustukseni. Tietenkin investointeja kaivataan. Tämä olisi prioriteettina. Lisäksi pitäisi panostaa juuri uusiutuviin energialähteisiin ja yhteistyön naapurimaiden kanssa on keskeisellä sijalla, sillä nämä asiat liittyvät myöskin läheisesti naapurimaihin ja maiden välisiin suhteisiin. Kreikan rajan läheisyyteen hän on kuulemma tarkoituksena rakennuttaa ydinvoimala, mutta sitten herää kysymys, että onko ydinvoima todellinen vaihtoehto. Niin pyydän anteeksi, että puhuin vähän pidempään kuin lupasin, mutta suurella mielenkiinnolla jään odottamaan kommentteja ja katsotaan, miten ne saataisiin sitten ujutettua tähän tekstiin, jotta teksti paranisi entisestään. Kiitos sitten näillä Kukan, eli valtuuskunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Ai. Kiitos puheenjohtaja. Pidän mietintöä erittäin hyvänä ja se voisi olla jonkunnäköinen lähtökohta jatkokeskusteluille. Haluaisin kuitenkin korostaa useita eri seikkoja. Poliittisia seikkoja ja Euroopan unionia. Tietysti me tiedämme e- kaikki, että on olemassa edistystä mitä, siis ei ole tapahtunut edistystä, mitä tulee poliittiseen tilanteeseen. Ja tämä pitäisi, tätä pitäisi korostaa ennen kaikkea, mitä tulee Euroopan pyrkimyksiin Albanian suhteen. On tärkeää myös sanoa, että ratkaisu pitäisi löytää demokraattisten toimielinten pohjalta. Ja kaikkien puolueiden pitäisi hyväksyä nämä tulokset Lisäksi olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentilla pitäisi olla asiassa kanta, ja sen pitäisi tehdä kaikki voitavansa voidakseen normalisoida tilanteen. Kun esittelijä kirjoitti omaa mietintöään, silloin ei asiaa tunnettu, mutta mietinnössä pitäisi mainita myös se, että Albania on toimittanut täydellisen kyselykaavakkeen, joka koskee tulevaa EU-jäsenyyttä. Tämä on erittäin tärkeä asia ja ilman, jos sitä ei tässä mietinnössä mainita, niin silloin mietintö ei olisi mielestäni täydellinen. Haluaisin rohkaista esittelijää, kuten hän sanoo, tarkistamaan taloudellista tilannetta koskevia kohtia, esimerkiksi 22-25 kappaleet, kohdat, mielestäni ne ovat aika Er, etäällä todellisuudesta. Mitä esimerkiksi tulee maailman talous- ja finanssi- niin verrattuna muihin maihin alueilla BKT-kasvu oli myönteinen viime vuonna, joten jos objektiivisemmin halutaan ja todenmukaisemmin halutaan heijastaa todellisuutta, niin näitä kohtia pitäisi tarkistaa. Olisi myös aivan paikallaan mainita Albanian aktiivinen rooli alueellisessa yhteistyössä Balkanilla, Balkanin alueella. Olen sitä mieltä, että pitäisi mainita myös se, että Albania on poistanut viisumivaatimukset muilta mailta alueella Serbialta. Ja tämä mielestäni, sitä pitäisi mielestäni, siitä pitäisi antaa kiitosta. On tietysti paljon sellaisia asioita, joissa Albanian on todella työskenneltävä uutterasti niin, että voitaisiin edistää kehitystä kohti Euroopan integraatiota – mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että mietinnön pitäisi myönteisesti rohkaista Albania ilman tai piilottelematta mitään sellaista, mikä on objektiivista ja objektiivista kritiikkiä. Mutta samalla pitäisi tietysti mainita maan kaikki myönteiset saavutukset. Olin täysin samaa mieltä esittelijän kanssa, joka, hän sanoo, että, joka sanoo muun muassa, että viisumihelpotus siinä on tapahtunut paljon kehitystä ja meidän pitäisi tosiaan rohkaista ja kannustaa komissiota esittämään tarpeelliset ehdotukset pian niin, että voimme toimia hyvin pikaisesti Euroopan parlamentissa. Joten näiden tarkistusten myötä, ja varmasti jotain muutakin tullaan mainitsemaan – uskon, että tällä tavalla voimme saada hyvin objektiivisen mietinnön Albaniasta. Kiitos. Kiitos ja sitten seuraavaksi Rova Doris Pak. Kiitokset esittelijälle. Todettakoon, että toisin kuin edellinen teksti Albanian liittyen, jonka kollega Rutsek laati, niin tämä on suht negatiivisluonteinen, vaikkakin tuloksia on saatu aikaiseksi, joista olemme taistelleet yli kymmenen vuoden ajan, joten ei tätä asiaa voida pitää näin vaan itsestään selvyytenä. Kyllä se pitäisi mainita. Ja komission laajentumista koskevassa kertomuksessakin on positiivisluonteisempi viesti kuin tässä, ja joten on valitettavaa, että tässä ollaan suht pidättyväisiä myöskin uudistusten tiimoilta. Sanoitte, että meidän pitäisi kantaa kortemme kekoon, eli että poliittinen järjestelmä paranisi jos vaikenemme, niin siitä ei ole hyötyä. Kyllähän meidän pitäisi tukea nyt nykyistä oppositiota, niin kuin teimme edellisellekin oppositiolle. Eli että demokraattisia valtioita hallitaan eri tavalla ja meidän täytyy myöskin kertoa, mistä todellisuudessa on kyse. Kyllähän parlamenttiin on valittu myöskin oppositio ja sen pitää toimia siellä. Me voimme sanoa, että pitäisi olla paikan päällä ja keskustella asiasta. Ja jos parlamentissa asioita ei voida ratkoa, jos niitä joudutaan ratkomaan tuomioistuimessa tai va- vaalilautakunnassa, niin okei, viedään ne asiat sitten sinne, mikäli ne kuuluvat sinne. Sitten kohta neljä, arvon kollegat. Se menee kyllä ehdottomasti liian pitkälle. Odir-raportti on selvä. Te ette voi viitata täällä ties minkälaisiin kysymyksiin pelotteluista, pelottelusta täällä on puhe ja niin poispäin. Kyllä meidän täytyy viitata Odiriin, mutta meidän ei tulisi esittää täällä mitään yksityiskohtaisempia tietoja, koska mehän kaikki voisimme kertoa omia juttujamme näistä asioista. Ja mitä tulee taloudellisiin kysymyksiin, niin Kohta 23. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Täällä sanotaan, että Albanian olisi noudatettava talouspolitiikka, jolla varmistetaan kestävä talouskasvu, ympäristönsuojelu ja niin poispäin. Mitä tämä, mistä se kertoo? Ei yhtään mistään. Mitkä toimenpiteet? Tässä ei ole substanssia. Ja kun katsotaan kohtaa 24, täällä viitataan 1-2 koulutuksen. Ikään kuin koulutus olisi ihan retuperällä. No muistuttaisin teitä siitä, että mitä viime vuosien aikana on tehty. Todellisia mullistavia uudistuksia on saatu aikaiseksi, joten kyllä teidän tulisi kirjoittaa tätä tekstiä hiukan huolellisemmin. Lisäksi tähän pitäisi lisätä myöskin, että, tai no joo, eipä sanota siitä mitään, minä laadin siihen tarkistuksen ihan mustaa valkoisella, mutta toivoisin, että te ette aloittaisi joka kappaletta negatiivisilla aspekteilla, vaan että jotain positiivistakin otettaisiin esille ja sitten sanotaan, mutta että onhan täällä jotain huonoakin, johon on paneuduttava, joten korostetaan tätä positiivistakin puolta. Ja riittikö tämä nopeus? Kyllä. Kiitos sitten herra Rootse. Kiitos puheenjohtaja hyvin nopeasti samoin. Haluaisin myös ensiksi kiittää herra Kuntistia tästä mietinnöstä. Olen myös katsonut sitä hyvin tarkoin. Mielestäni yleisesti ottaen se on hyvä mietintö, mutta kuten kollegani jo mainitsi, niin joitakin parannuksia siihen on tehtävä. Olen täysin samaa mieltä siitä, Doris Parkin kanssa siitä, että jotta voisimme rohkaista uudistuksiin, ei pelkästään viranomaisia, vaan myös kansalaisia, niin ehkä meidän silloin pitäisi soveltaa sellaista lähestymistapaa, että aloitamme myönteisestä saavutuksista – ja sen jälkeen sitten voin kertoa, että kahden, kolmen, neljän viime vuoden aikana paljon parannuksia ja saavutuksia on saatu aikaan. Ja sitten pitäisi katsoa puutteita ja ehkä joitakin, esittää joitakin ehdotuksia. Vaikka katsomme poliittista tilannetta esimerkiksi kohdassa kolme, okei, okay, on olemassa poliittinen kriisi, mutta emme voi puhua institutionaalisesta kriisistä koska vaikka oppositio boikotoi parlamenttia, niin se toimii. Ja on esimerkiksi saatu aikaan ja hyväksytty 150-152 lakia jopa viime kaudella, joten meidän pitäisi olla mielestäni siitäkin täysin tietoisia. Mitä sitten poliittiseen tilanteeseen tulee, okei, okay, ja mainitsin sen jo tänään aamullakin, että meidän täytyy pitää kiinni periaatteesta. Parlamentaarisessa demokratiassa – parlamentti on koko järjestelmän keskiössä. Pidimmepä vaalituloksesta tai emme, kaikkien poliittisten puolueiden pitäisi hyväksyä se. Jos on erimielisyyksiä, jos on olemassa sellainen tunne, että on epäoikeudenmukaisuutta, niin puolueiden tehtävä on ratkaista asia, keskustella asioista, esittää ehdotuksia, asettaa komissioita, valiokuntia, mutta tehdä se kuitenkin parlamentissa. Esittelijämme mainitsi, että hän katsoo esimerkiksi oikeudellisia puitteita, mutta ei ole tärkeää pelkästään tuijottaa lakeja, jotka on hyväksytty, vaan myös sitä, millä tavalla lakeja on pantu täytäntöön. Mielestäni se on erittäin hyvä ja terve lähestymistapa. En aio käydä kohta kohdalta tätä läpi, koska se veisi aivan paljon, liian paljon aikaa, koska minä mainitsin jo tänä aamuna Esitin joitakin kysymyksiä taloudellista tilanteesta, talouskasvusta, joten vielä kerran olen sitä mieltä, että kohdat 22, 23, 24, 25, niitä täytyy selkeyttää, koska mainittiin jo, niin Puola oli Albalian ohella ainoa maa, jossa talouskasvua oli. Tietysti hyvin alhaiselta tasolta tai alhaisesta lähtökohdasta – Maa tarvitsee kuitenkin korkean, mutta korkeammatta kestävää talouskasvua, joten mielestäni meidän pitää tämä tuoda selvästi esille tarkistuksissa. Alueellinen yhteistyö on mainittu. Se on erittäin tärkeää ja vielä kerran meidän on tunnustettava se positiivinen rooli, joka maalla on hyvin ailahtelevaisella alueella. Siis maa Albania käyttäytyy erittäin vastuullisesti ja meidän täytyy mielestäni tunnustaa tämä ja antaa maalle rohkaisua jatkaa samaa rataa, eli vahvistaa alueellista yhteistyötä, talousyhteistyö mukaan lukien, koska jos katsomme uutta seftaa, jos katsomme taloustilastoja, niin on hyvin vähän kauppaa alueiden maiden välillä ja kuitenkin tässä Albania voisi olla huomattavasti näkyvämmässä roolissa. Mitä sitten tulee ydinenergiaan, niin sekin on mainittu. Mielestäni olisi aivan ennen aikaista puhua tästä. No Albania on tehnyt päätöksen, eli siitä, että se aikoo keskustella ydinenergiasta. Ja se, että yritetään kieltää siis sen maata kehittämästä minkälaista energiaa, ydinenergiaa mukaan lukien. Siis jos ajatellaan meidän jäsenvaltioitamme, niin eihän meillä ole silloin oikeutta pyytää tai maalta, joka ei edes ole jäsen tässä vaiheessa kehittämään erityistä politiikkaa tai olla kehittämättä erityistä politiikkaa tässä suhteessa. Mutta meidän täytyy ottaa tämä tarkistuksissa Me aiomme, niitä me aiomme esittää. Nun. Kiitos siis. Toukokuun 5. kello 12.00 on tarkistusten jättämisen määräaika. Sitten Rova Saatensiikko. Kiitos puheenjohtaja Rova Sargentini. Eilen Libe-valiokunnassa me keskustelimme, no siellä olen varjoesittelijä, Albanian viisumijärjestelyyn helpottamisesta ja samoin Bos- Bosnian vastaavasta. Me keskustelimme siellä Albaniasta ja tänään aamupäivällä me puhuimme ulkoministerin kanssa viime viikolla tai kaksi viikkoa sitten sisäministerin kanssa. Sisäministeri tuli Euroopan parlamenttiin ja kun kuuntelin heitä, niin olen sitä mieltä, että meidän esittelijämme on tehnyt erittäin hyvän mietinnön, josta tulee vielä parempi. Se mielestäni ei ole liian kova. Siis mainitsette, että pelkäsitte sitä, että liian jyrkästi esitätte asian. Jos kuuntelen Albanian ministereitä, he haluavat tosiaan selkeän viestin ja he tietävät, mit, mitä siellä halutaan, esimerkiksi mitä tulee viisumihelpotuksiin. Ja mikäli olen oikeassa, niin komissio aloittaa työnsä niin, että voitaisiin saada tämä aikaan syyskuussa meidän näkökannastamme ja neuvoston näkökannasta riippuen. Ensiksi viisumivapaus ja tulevaisuudessa jäsenyys. Ja jos halutaan jäsenyyttä, niin silloin on ymmärrettävä viesti ja silloin on oltava halukas toimimaan sen mukaisesti. Ja sen mukaan, miten olen nähnyt Albanian toimivan, siellä ollaan halukkaita tekemään näin. Eli älkäämme olko liian epämääräisiä sanoissamme, vaan sanokaamme täysin, kutsukaamme lapiota lapioksi. Mitä tulee suurimpaan oppositiopuolueen, joka ei, oppositiopuolueeseen, joka ei halua osallistua parlamentin toimintaan, se on tietysti vakava ongelma. koko demokratian kestävyyden kannalta ja demokratian suojelun kannalta. Ja vilpittömästi toivon, että se, mitä parlamentti täällä sanoo, niin voisi muuttaa tätä tilannetta. Se, että halutaan saada aikaan viisumihelpotuksia, se auttaa meitä Euroopassa, koska ihmiskauppa on näköjään vähenemässä, samoin kuin myös järjestäytynyt rikollisuus. Siellä ei olla vielä päästy kyllä tavoitteeseen ja tässä suhteessa on ponnisteluja parannettava, mutta se, sitä ollaan tekemässä. Mitä sitten tulee ydinvoimaan ja ympäristön suojeluun? Ei tietenkään voida sanoa mahdolliselle jäsenvaltiolle tai mitä sen ei pitäisi tehdä tai rakentaa tai mitä sen pitäisi rakentaa. Mutta olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että ydinvoima, ydinenergia ei ole kestävää eikä se ole uusiutuvaa haluaisin pikemminkin tukea tosiaan kestävää ja uusiutuvaa energiaa. Ja aiomme todella esittää tarkistuksia siihen kohtaan. Siinäpä itse asiassa kaikki. Pu- puheenjohtaja, kiitos. Kiitos. Sitten Herra Madena. Ja hänen jälkeensä Herra Salavrakos. Ähm, eh, kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle on, on tehnyt varsin myönteisenkin työtä. Jotkut ongelmat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin on syytä todella nyt kohdistaa tarmoa. Esimerkiksi Bulgarian ja Romanian tilanne on edelleenkin kestämätön. Jo pitkään on yritetty päästä tästä tilanteesta eroon, mutta äh, turha nyt yrittää kaunistella asioita. Paras katsoa totuutta silmiin ja sama käske, koskee muitakin maita, joissa korruptio rehottaa. Kyllä Bulgaaria ja Romania ovat toimineet tällä saralla paremmin kuin Albania. Viittaan tässä kohtaan 71. <clears throat> Ruanda ja Kolumbiakin ovat vielä paremmin sijoittautuneena kuin Albania. 75 ja 81 ovat heidän siellä lukunsa ja Albaania on korruptiolistalla siellä 95. Ja näin me siis toimimme, me oma, olemme onnittelemassa heitä hyvästä toiminnasta. Kyllä minun mielestäni meidän täytyy paneutua tähän korruptiokulttuuriin. Sitä ei saa aliarvioida. Eli tämä asia pitää kyllä muuttaa tässä tekstissä, koska me tiedämme, että muuten käy kuin Romanian ja Kroatian, tai Bul- Romanian ja Bulgarian kanssa. Eli tätä, niin kuin monet muutkin ovat sanoneet, meidän tulee vielä tarkastella, koska korruptiota ei saa tässä kaunistella. Ja toinen kulttuurisidonnainen kysymys on se, että Albania kuuluu myöskin IOC. -hän. Se on oikeastaan tämän konferenssin vetäjämaa. Täällä on sanottu, että ihmisoikeuksia ja ylipäätään myös muita oikeuksia sarjan takia on rajoitettu ja se on yksi suurista ongelmista islamilaisissa maissa, kuten Albaaniassa, ja sehän on myöskin IOCn jäsenmaa. Me emme voi missään nimessä hyväksyä sitä, tai miltä se näyttää, jos EUn jäsenvaltio on myöskin IOCn jäsen, joten toivoisin, että esittelijä tätä kohtaa vielä tarkentaa, mitä on sovittu tai miten on keskusteltu muun muassa IOCn kanssa tämmöisistä kysymyksistä, kuten sarja. Eli nämä asiat täytyy kyllä huomioida, koska ihan kaikkia emme voi sulattaa romanialaisena olisin taipuvainen vastaamaan, mutta koska olen puheenjohtaja, en tee sitä. Sitten heillä Salavlakos. Κύριε Πρόεδρε, όσο προχωράω στην οικία προσπαθώ να ισορροπήσω μεταξύ της επίοικιας και του ρεαλισμού. Jos yritetään saada aikaan tasapainoa toisaalta sen välille, että ollaan armeliaita ja toisaalta realistisia – Siis monet mietinnöt, joita näistä maista kirjoitamme, siis niistä, jotka haluavat liittyä EU-hun, jos haluamme yrittää ymmärtää niitä, kaikki maat ja jokainen, kyllä kaikille maille ja jokaiselle yksilölle pitäisi antaa mahdollisuus. Auring, paikka auringossa, mutta meidän on annettava ihmisille mahdollisuus samalla oltava realistisia. Albania on sellainen maa, jonka työttömyysaste on 33 prosenttia, siellä on heikko talous, se on sellainen maa, josta, joka, jossa ei, joka ei ole mitään erityistä talousmallia omaksunut. Mutta samalla on tietysti tunnustettava se tosiseikka, että Albania on Balkanin maa. Puheenjohtaja sanoitte, että olette romanialainen ja siksi te tiedätte sen, että Balkanin maat ovat koko Etelä-Euroopan köyhimpiä. Te olette Romaniasta ja jossain vaiheessahan Romania oli vilja, Euroopan kori. Kreikka sitten jossain vaiheessa oli kaikkein edistyksellisin parlamentissa. Sillä se oli ainoa maa, jolla oli parlamentti vuodesta 1864 alkaen. Ja useimmat näistä muista maista ovat saaneet parlamentin vasta 90-luvulla, eli meidän pitää olla tässä suvaitsevaisia. säytyy saada aikaan tasapaino suvaitsevaisuuden ja realiteettien todellisuuden välillä. No Albaniahan on joutunut, albanialaiset ovat joutuneet maksamaan korkean hinnan, koska siellähän hallitus oli, tai koko hallitus ja vallanpito oli hyvin Kova kouraista ja meidän pitäisi voida antaa albanialaisille mahdollisuus nauttia samoista asioista, joita meillä on muualla maailmassa. Eli meidän on ymmärrettävä se rooli, joka Kreikalla on ollut, koska Albania-mietintö on mielestäni sellainen, jota meidän kaikkien on harkittava ja meidän kaikkien on mietittävä sitä roolia, joka Kreikalla on ollut, koska se on ollut tällä alueella jonkunnäköinen lännen linnake. Se on investoinut paljon Albaniaan ja Kreikka on suurissa vaikeuksissa tällä hetkellä. Siellä on olemassa kriisi, joka myös osittain on naapurivaltioiden aiheuttama. Ja maa ei tarvitse välttämättä sitä, äh, saa välttämättä sitä eurooppalaista apua, jota se tarvitsisi. Näin, että te hymyilette, mutta on tärkeää, että kollegat ymmärtävät Kreikan roolin Balkanilla. No nyt seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron herra Hansi Georgiulle. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι καλό να ξεκινήσουμε από μια από ειλικρινή συγχαρητήρια. Kiitoksia. Ensinnäkin onnittelut esittelijälle tehdystä työstä. Näinhän sitä yleensä tehdään, kun tekstejä käsitellään – Tämä kuuluu hyvin tapoihin. Kyse ei ole vain muodollisuudesta. Minä olen nimittäin sitä mieltä, että me olemme saaneet analyysin henkilöltä, joka tuntee tämän aihealueen. Hän on ollut Albanissa moniin tahoihin yhteydessä ja hän on käyttänyt näitä tietoja tässä hyväksi. Tätä täytyy korostaa ja pitää mielessä, kun käsitellään tämän tyyppisiä maita. Jotkut kollegathan sanovat, että kyllähän demokratiaakin on kehittynyt Albaniassa. No okei, okay, ehkä näin on. Mutta jos oppositio ei osallistu lainsäädäntöesityksistä äänestyksiin, niin silloin tilanne on hankala. Mutta ei tässä pitäisi tehdä härkäsestä kärpästä eikä kärpäsestä härkästä, eli Eli kyllä minun mielestäni esittelijä on tässä toiminut aivan oikealla tavalla. Täällä on sanottu, että meidän ei pitäisi sanoa mitään sellaista, joka johtaisi vielä suurempiin poliittisiin ongelmiin. Mutta tämähän ei päde ainoastaan Albaniaan, vaan myöskin muihin alueen maihin. Ehkä enenevässä määrin tämän tyyppisiä ongelmia ilmenee maissa, jotka ovat etelässä, mutta ehkäpä niin sanotusti länsimaisia perinteitä on käytetty väärin hyväksi ja siksi ei ole saavutettu niitä tavoitteita, jotka me olemme tälle prosessille asettaneet. Sitten lyhyesti ydinvoimasta. Olen vihreiden ja kollega Huntisin kanssa samaa mieltä siitä, että ydinvoima ei ole uusiutuva energiamuoto. Se on ihmiskunnalle vaarallinen vaihtoehto. Siis puhun tässä vain ja ainoastaan sivilikäyttöön tarkoitetusta ydinvoimasta. Onhan niitä muitakin mahdollisuuksia olemassa. Eli riskejä tähän prosessiin liittyy ja unionin pitäisi jollakin tavalla viitoittaa tätä tietä me emme missään nimessä voi sanoa, että ydinvoima olisi uusiutuva energiamuoto. Ja lopuksi vielä niille kollegoille, jotka ottivat kantaa tähän analyysiin. Sanottakoon, että tämä kritiikki ei välttämättä ole aina paikallaan. Kiitoksia. Kiitos ja sitten komissiosta herra Pierre Mirel. Well, first of all, I would like to, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluan kiittää herra Huntisia erittäin hyvästä mietinnöstään, joka, jossa kuvataan poliittista tilannetta Albaniassa, joka on parhaillaan estämässä tärkeitä uudistuksia ja ennen kaikkea mitä tulee eurooppalaiseen integraatiohankkeeseen. Yksi avaintekijöistä, mitä tulee Kööpenhaminan poliittisiin kriteereihin, on se, että demokraattiset toimielimet toimivat tehokkaasti. No, tätä ei voida sanoa, että se olisi ollut Albaniassa totta. Eh, ja se on otettava ilman muuta huomioon, kun me valmistelemme lausuntoamme Albanian jäsenyyshakemuksesta. On, siis mitä tulee Albanian poliittisiin johtajiin, niin tästä on puhunut komission jäsen Fyyle maaliskuussa. Ja jollei ole tosiaan hyvin vahvaa poliittista konsensusta – yhdessäkään mahdollisessa ehdokasmaassa päätavoitteista, päätöksistä, jotka ovat tärkeitä koko integraatioprosessin suhteen, niin silloin maa ei voi edistyä. Ja silloin on yhä enemmän vaikeuksia. Ensiksi demokratia ja keskustelun pitäisi tapahtua nimenomaan parlamentissa eikä kaduilla. Ja tästä olen täysin samaa mieltä. Ja yhdeksän kuukauden jälkeen, kun, jonka aikana parlamentti ei ole toiminut, niin sekä enemmistö että oppositio joutuvat tekemään kaiken mahdollisen löytäkseen ratkaisunsa, jonka avulla voidaan palata rakentavaan poliittiseen vuoropuheluun. Ja mehän olemme sitä mieltä, että se, millä tavalla voitaisiin löytää ratkaisu, on yhtäältä se, että kunnioitetaan perustuslakia ja toisaalta tarve, avoimuuden tarve. Ja viimeinen kohta on se, että viime vaalien jälkeen Odhir julkaisi kertomuksen, jossa se sanoi, että on olemassa vielä joitakin puutteita ja ne on tärkeää korvat, korjata tulevina kuukausina – ennen näitä paikallisvaaleja vuonna 2011. Mitä sitten tulee myönteisempään puoleen, niin maa on todellakin saanut aikaan kourin tuntuvaa edistystä, mitä esimerkiksi tulee viisumivapausprosessiin täyttääkseen vielä avoimet vertaisarviot Äh, kuitenkin on vielä joitakin asioita, joita ei ole toteutettu. Olemme Libe-valiokunnalle eilen esittäneet oman arviomme, samoin kuin myös neuvostolle maanantaina. Ja komission ehdotus, sitä aiotaan nyt valmistella tulevina viikkoina. Tärkeä asia, jonka herra äh, Huntis on, jota hän on korostanut, on oikeuslaitos ja kysymys on siitä, että äh, pantaisiin täytäntöön strategia. Tämä on yksi tärkeistä asioista mille maalle tahansa, jotta kansalaiset voivat harjoittaa omia oikeuksiaan tuomioistuimessa. Ja ennen kaikkea mitä tulee korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen toimintaan. Siis on kysymys suuremmasta asiasta kuin mitä on viisumivapausprosessissa odotettu. Nyt me katsomme tosiaan tai haluamme katsoa, että todella lainsäädäntöä pannaan hyvin tiukasti täytäntöön, siis sitä lainsäädäntöä, joka on hyväksytty. Ja itse asiassa me katsomme tässä tulostaulukkoa ja odotamme aivan kouriin tuntuvia tuloksia niistä uudistuksista, joista on päätetty. Ja kuten tässä raportissa on mainittu, niin tässä on myös kysymys me olemme myös samaa mieltä siitä, että viestinten, viestinten riippumattomuudesta enemmän on tehtävä – on olemassa kaikenlaisia hyökkäyksiä ja uhkauksia, joita kohdistuu toimittajiin. Enemmän on tehtävä ja enemmän on tehtävä myös AY-järjestöjen suhteen, jotka eri syystä ja tällä ei ole aikaa tarpeeksi. Ne eivät voi täyttää sitä tehtävää, joka niillä pitäisi olla. Yksi avainasioista, jolla on ollut kielteinen vaikutus niiden oikeuksiin, oli laki, joka koski niiden omaisuuden kansallistamista ja tämä on julistettu perustuslain vastaiseksi, joten me hyvin läheltä seuraamme sitä, mitä tälle asialle on tapahtumassa. Mitä sitten tulee naisten ja lasten oikeuksiin, hyvää edistystä on ollut ja se tunnustetaan ja on tärkeää sanoa tämä, mutta vielä on tehtävä, jotta voidaan tosi, esimerkiksi puuttua kotiväkivaltaan, naisten ja lasten kauppaan, sukupuolista väärinkäyttöä varten. Ja samoin syrjintälainsäädäntö esimerkiksi on otettu, se on hyväksytty, mitä tulee, ja se on tärkeää, mitä tulee vähemmistöihin. Ja on tietysti kysymys siitä, että kaikki tämä lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Mitä tulee taloustilanteeseen, niin tämä on ehkä sellainen kohta, jossa emme välttämättä ole samaa mieltä esittelijän kanssa, vaikka rakenteellisia uudistuksia tarvitaan – ja Albanialla on edessään, tai Albanialla on hyvin suuri harmaa sektori taloudessaan. Mutta kriisistä huolimatta niin kasvuprosentti ja näkymät tuleville vuosille tekevät suuren vaikutuksen. Ja toivoisimme todella, että monet muutkin jäsenvaltiot osoittaisivat samaa kasvua. Ja mitä herra Rutsekin puheenvuoroon tulee, niin pitäisi tunnustaa se myönteinen rooli, rakentava rooli, joka Albanialla on tällä alueella. Ja tähän päätän puheenjohtaja. Tässä itse asiassa ne tärkeimmät asiat, joita haluamme esittää. Kiitos herra Mirel ja nyt sitten herra Huntis, jotta hän voisi kuroa keskustelun langat kokoon. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset kaikille kollegoille, jotka käyttivät puheenvuoroa, jotka ovat käyneet asiakirjan läpi ja ilmoittaneet omasta kannastaan. Niistä on paljonkin hyötyä, mutta lisäisin saman hengenvetoon, että tietyt kommentit liittyvät asioihin, jotka eivät olleet tekstin laadintavaiheessa tiedossa – Eli viittaan tässä yhteistyö naapurimaiden kanssa, viisumivelvo, viisumivelvollisuuden poistaminen ja niin poispäin. Nämä täytyy korjata. Ja sitten tähän yleisluontoisempaan kysymykseen. Onko tämä positiivisluonteisempi tai negatiivisluonteisempi teksti kuin aikaisemmin julkaistu? No, muistutettakoon teitä siitä, että minä yritän vain rohkaista yhteiskuntaa toteuttamaan uudistuksia mitä miten. Minä olen sitä mieltä, että lyhyet muotoilut taloustilanteeseen liittyen ovat hyvin kattavia kokonaisuuksia. Näistä voitaisiin kirjoittaa vaikka kuinka pitkään. Ja minä näin paikan päällä, mitkä ne ongelmat todellisuudessa ovat. Minun mielestäni meidän ei tulisi kiistää, että ongelmat ovat tätä luokkaa. Kyllä asiat pitää mainita. Poliittisille toimijoille pitää ilmoittaa, että nämä ovat suuria ongelmia ja heille täytyy ilmoittaa, että heidän pitäisi kyetä ratkaisemaan näitä ongelmia ensinnäkin ratkomalla poliittiseen ilmapiiriin liittyvät ongelmat. Sitten toinen asia. Että olisin liian tiukkasävyisesti ilmaissut jotkut huomioni. No herää kysymys, mitä Euroopan parlamentti ja EU sekä naapurivaltiot voivat tehdä auttaakseen tätä valtiota. Yksi esimerkki. Lasten kirjaaminen väestörekisteriin. Sairaalossa synnytetyt lapset rekisteröidään välittömästi, mutta jos lapset syntyvät muualla kuin sairaalassa, niin silloin tällaista automaattista rekisteröintiä ei tapahdu. Se on huomattava ongelma. Sellainen ongelma ilmeni aikanaan myöskin Kreikassa. Sitten korostaisin vielä kerran sitä, että riippumatta mitä kaksi suurpuoluetta toteavat, jotka minun mielestäni ovat vastuussa ylipäätään tämänhetkistä poliittisesta tilanteesta – koska nehän ovat pitäneet valtaa viimeisen kymmenen vuoden aikana vuoron perään valtaa maassa. Mutta minä olen keskustellut muidenkin puolueiden edustajien kanssa ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa ja siellä kävi ilmi, että kuten sanottu, eivät ainoastaan nämä kaksi suurpuoluetta, vaan myös muut puolueet ottivat asiaan kantaa. Ja jos emme sitä asiaa ota esille, niin minun mielestäni se ei ole kovinkaan vastuullista toimintaa. kollega Parissa ja Hamar ovat ihan oikeassa. No ehkä tässä puoluevärikin näkyy läpi, mutta joka tapauksessa parlamentti ei toimi tällä hetkellä toivotulla tavalla ja estä, että parlamentaarisen vuoropuhelun pitäisi toimia. Me emme voi sanella asioita täältä käsin. Mitä tulee taloudelliseen tilanteeseen, niin niin kuin sanoin, tilanteen on kehityttävä, mutta lisättäköön vielä tässä sellainen huomio, joka ei välttämättä tule tähän tekstiin, mutta minulla on vielä epäilykseni epäilyni sen suhteen, että miksi on ajauduttu Albaanissa tämän tyyppiseen taloudelliseen tilanteeseen. Albaania ja muut alueen maat ovat osoittaneet, että kasvu on ollut huomattavaa ja muistuttaisin, että oma kotimaani Kreikka kriisin keskellä jo kaksi vuotta sitten – osoitti, että kasvuluvut ovat olleet EUn huippuluokkaa. Ja tämä nyt vain osoittaa, mistä tässä on kyse. Tietenkin minä voisin luetella kaikki osa-alueet, joilla Albania on edennyt kiitettävällä tavalla, mutta kyllä Albaniankin talouden on ryhdistäydyttävä. No katsotaan, ehkä jaottelen tätä tekstiä siten, että kerron, että mitkä ovat tarpeellisia toimenpiteitä ja minkälaisia uudistuksia tarvitaan. Sitten energiaan liittyen, se on yksi keskeinen osio tähän aikaan. Albania aikoo uudistaa järjestelmäänsä ja panostaa juuri uusiutuviin energialähteisiin. Mitä tulee ydinvoimaan, niin voin sanoa, että tulen Balkaniin kuuluvasta maasta. Ja voin sanoa, että alueen tilanne on hankala. Mielestäni ei olisi hyvä jos ydinvoimaloita rakennettaisiin erityisesti Albaaniassa, koska se kyllä heikentäisi alueen maiden välisiä suhteita. Kyllä meidän täytyy tähänkin ongelmaan ottaa kantaa, kun kyse on energiahuoltojärjestelmän kehittämisestä. Siinäpä kaikki. Kunhan olen saanut tarkistukset pöydälle, niin sitten voin olla yhteydessä tarkistusten laatioihin ja eri ryhmien varjoesittelijöihin ja yritän sitä kautta sitten parantaa tekstiäni. Kiitos. Uh, Tämä on ensimmäinen kerta, jolloin me keskustelemme mietinnöstä ja viides viidettä kello 12 on tarkistusten jättämisen määräaika. Kiitos kaikille osallistuneille. Nyt siirrymme sitten seuraavaan kohtaan suljettujen ovien takana. Ja haluaisin pyytää, että kaikki komission ja neuvoston ystävämme mukaan lukien tulisivat paikalle sitten takaisin viimeiseen kohdan keskusteluun, koska säännöt tosiaan edellyttävät sitä, että tämä, tätä menettelyä tällä tavoin kunnioitetaan.